Sitten Luis Keiron mietintö liikenne- ja matkailuvaliokunnasta yleisilmailusta. Kiitoksia. Tähän mennessä e- Euroopan tasolla ei ole käsitelty liikelentoja. Ja tämän mietinnön poliittinen merkitys liittyy siihen, että nyt parlamentti ja komissio tarkastavat tätä asiaa samaan aikaan. Ja liikelentotoiminta lisääntyy jatkuvasti. Liikelennoissa on mukana hyvin paljon pk-yrityksiä ja tämän alan lentokoneiden määrä kaksinkertaistuu seuraavien vuosien aikana. Tällä hetkellä on 30 000 moottoroitua ilma-alusta tällä alalla. Yleisilmailun alalla lukumäärä tulee myöskin nousemaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja tämä ala kasvaa nopeammin kuin mikään muu ilmailuala EU-ssa. Liikelennot ja kuljetukset, joustava liikenne se on hyvä esimerkiksi pelastustehtävissä, karttojen tekemisessä, harrastelennoissa. Nyt liikelennot lisääntyvät EU:ssa ja ne vastaavat 16 prosenttia maailmanmarkkinoista. Mielestäni Komission pitää katsoa tärkeimpiä huolenaiheita alalla. Ensinnäkin pitää kerätä tietoja, joita pitää toimittaa myöskin päätöksentekijöille, joilla heillä on riittävästi tilastotietoa, ja jotta he voivat tehdä oikeita päätöksiä liikkeelentojen osalta. Toiseksi meidän täytyy muistaa suhteellisuusperiaate uusissa asetuksissa. Asetukset jotka liittyvät liikelentoihin, no soveltuvatko ne hyvin pieniin aluksiin, eli suhteellisuudesta on pidettävä kiinni. Sitten kun mietitään normeja ja sääntöjä ja muuta lainsäädäntöä. Myöskään ei saada salia sitä, että turvallisuus kärsii. Meidän täytyy varmistaa, että säännöt, jotka on jo hyväksytty EASS, että niitä noudatetaan ja meidän ei pidä turhaan yksinkertaistaa turvallisuussääntöjä. Yleensähän lainsäädäntö lisääntyy tällä alalla. Sitten lentoasemien ja ilmatilan kapasiteetti, erityisesti alueellisilla ja toissijaisilla lentokentäillä. Ilmatiloja, ilmatilaa ja lentoasemia on oltava riittävästi saatavilla – ja tämä on tarpeen, koska näin voidaan paremmin yhdistää eurooppalaisia kaupunkeja toisiinsa. Sitten Single European Sky ja Cesar-hanke. No, täytyy taas muistaa, että suhteellisuudesta pidetään kiinni ja otetaan huomioon myöskin pienet yritykset ja pienet alueet, alukset. Sitten hiilidioksidipäästöt. No tietysti pienet alukset tuottavat vähemmän päästöjä, se pitää muistaa. Ja myöskin Clean Sky ja Cesar-hankkeessa äh, tämä on pantava merkille. Pienet alukset saastuttavat vähemmän ja meidän pitäisi myöskin lisätä puhtaiden polttoaineiden käyttöä. Lopuksi toivon, että tämä mietintö luo puitteet tämän alueen tulevalle lainsäädännölle. Tätä matkailuvaliokunta haluaa ja haluamme kuulla tämän vuoden loppuun mennessä tuloksista. Ja toivottavasti huomenna tämä näkyy sitten, kun äänestämme tästä mietinnöstä. Kiitos. Kiitoksia, herra Keiro. Ja sitten komissio. Uh, herra puhemies, komissio on tyytyväinen tähän mietintöön ja haluamme kiittää esittelijää ja valiokuntaa tästä erinomaisesta työstä. Tammikuussa 2008 komissio julkaisi ensimmäistä kertaa tiedonannon yleisilmailusta ja liikennelentotoiminnasta, ja se perustui töihin, jotka aloitettiin huhtikuussa 2008 ja tähän tärkeään mietintöön. Me tiedämme, että yleisilmailu on liikennelentotoiminta, ovat erittäin tärkeä ala. 2,3 miljardia on liikevaihto ja se investoi paljon muun muassa tutkimus- ja kehitystoimintaan ja tämä kasvaa erittäin nopeasti tämä ala. Yleisilmailu- ja liikelentotoiminta työllistää erityisesti PK-yrityksiä. Se on hyvin monimuotoinen ala. Sääntöjä täytyy sopeuttaa näihin tarpeisiin ilman, että turvallisuusaspekteja unohdetaan. Ja me olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että tämä suhteellisuusaspekti on huomioitu tässä tekstissä. Kolme keskeistä kysymystä on olemassa, joihin meidän täytyy paneutua. EU-laajuisten e turvallisuusaspektien huomioiminen, ja äh, uusien eurooppalaisten ilmailuhallintajärjestelmien kehittäminen, niiden huomioiminen äh, tai niihin myöskin yleisilmailun ja liikelentotoiminnan lisääminen. Me tarvitsemme yhteiset turvallisuusstandardit, niin kuin mietinnössäkin sanotaan, niin meidän täytyy varmistaa, että kyse ei ole vain ainoastaan riittävästä turvallisuuden taosta, tasosta, vaan että niistä ei synny liikaa rasitteita operaattoreille. Me keskustelemme myöskin eurooppalaisesta ATM-järjestelmästä. Me tiedämme, että ilmatila on yhteinen omaisuus ja sitä pitäisi pystyä käyttämään turvallisesti. Ja kun katsotaan yleisilmailun näkökulmasta, niin Caesar ja Single European Sky merkitys on keskeisellä sijalla silloin, kun yritetään ilmatilaa avata muiden käyttöön ja me tiedämme, että ilmatilaa voidaan käyttää aivan uudenlaisiin palveluihin. Ja lopuksi toteaisin, että vaikkakin teknologian kehitys on nopea, niin silti ilmailukin vaikuttaa ympäristöön ja yhtä lailla ilmailualan pitäisi pystyä vaikuttamaan positiivisesti ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun ja komissio suurella mielenkiinnolla jää odottamaan tulevia keskusteluja parlamentin kanssa tähän mietintöön nojautuen ja komissio tulee sitten myöhemmässä vaiheessa palaamaan asiaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Tästä äänestetään huomenna. Seuraavana meillä on Anna Saborskan mietintö sukupuolen perustuvasta syrjimättömyydestä ja sukupuolen välistä solidaarisuudesta. Tämä la commissaire, Hyvä puhemies, rouva komissaari. Haluaisin kiittää kaikkia.